tarvitaan toimia Venäjän federaatiota vastaan. On todistettu, että sieltä tulee miljoonittain tällaista väärää tietoa ja Euroopan parlamentin on toimittava. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kaljurand. Olkaa hyvä. Thank you, President. I would... Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää neuvostoa ja komissiota näistä julkilausumista ja jatkan nyt viron kieltä käyttäen. Disinformaatio ei ole mikään uusi ilmiö, mutta joka kerta tämä vain yllättää meidät, kun disinformaation uusi ilmiö ja muoto tulee kulman takaa silloin, kun hyökätään yksittäisen jäsenvaltiota vastaan. Myönnettäköön, että koronakriisin aikana disinformaatio nousi aivan uuteen huippuun. Jos ajatellaan sitä, mitkä ovat niin sanotut koronaviruksen syyt ja hoitokeinot, mutta tämä ei lopu tähän, mikäli me emme puutu tilanteeseen. Meidän on käärittävä hihat. Meillä ei ole riittävää päättäväisyyttä, emme toimi riittävän nopeasti. Tänäkin päivänä tämä on kuultu. Tiedon jakaminen, sellaisen tiedon jakaminen, joka ei perustu faktoihin on tehtävä yhteistyötä alustojen kanssa. Meidän on myöskin peräänkuulutettava mediakentän vastuullisuutta. Ja kuten komissiokin totesi, disinformaation osalta meidän täytyy peräänkuuluttaa faktat kuntoon periaatetta. Olen iloinen, että tässä on otettu huomioon, mitä erinäiset jäsenvaltiot ovat esittäneet, mutta meillä ei ole kaikilla mahdollisuuksia eikä tietoa, miten disinformaatiota vastaan tulisi toimia, mutta nyt tarvitaan toimia. Ja se taas tarkoittaa, että me tarvitsemme päteviä ihmisiä ja myöskin varoja. On tärkeää, että tiedot ovat kaikilla kielillä käytettävissä eikä vain muutamalla harvalla kielellä, kuten tällä hetkellä tilanne on. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia sitten pyydän teitä pitämään, noudattamaan puheaikaanne. Kunnioittakaa tällä tavalla myös kollegoitanne. Sitten seuraavaksi kollega Grotuis, olkaa hyvä. Minuutti. So I very much welcome the extra steps that the commission has taken, but... Pidän hyvänä niitä toimimia, komission komissio on ryhtynyt, mutta täytyy olla myös varovainen ne ovat kuitenkin ensimmäisiä askeleita tässä laajassa toiminnassa. Minusta tässä täytyy tehdä enemmänkin. Ja e, uu, nyt lähikuukausina tullaan kuulemaan uusia ehdotuksia, kun puhutaan disinformaatiosta. Tällä viikolla Euro, e, e, Euroopassa oikeastaan myös paljastettiin Venäjän valtion tukemia toimia Euroopan sisällä, jotka on kohdennettu Eurooppaan. No, mitä me teemme? Kuvitelkaapa nyt vain, parhaat komission jäsenet, jos me keskitymme tässä operaatiossa Euroopan sanktiolistaan, niin siinä oikeastaan siitä poistaisi mahdolliset palvelut ja siitä voitaisiin jäädyttää näiden kyseisten vastuullisten varat. Se myös, myös rajoit, voitaisiin rajoittaa myös matkustamista. Kun katselen nyt tulevaisuuteen, kun puhutaan disinformaatiotoiminnasta, niin pyytäisin, että katsotaan tulevaisuuteen, ei katsota vain oireisiin, vaan katsotaan myös niihin juurisyihin. Kiitän komissiota. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kollega Lacapelle, olkaa hyvä. Bonjour. Hyvää päivää. Euroopan unioni ei häpeile sitä, että se puhuu desinformaatiosta tämän pandemian aikana. Nyt on perustettu komiteakin oikein Emmanuel Macronin johdolla. Hänhän oli johdossa, kun puhuimme varovaisuusperiaatteesta tammikuussa. Hän, hänen hallituksensa totesi, että viruksella ei ole passia hän halusi olla puhumatta tästä maskipuutteesta ja sanoi, että eihän maskeista ole hyötyä. Ja tämä johti draamaan, koska suojavarusteista oli valtava puute. Ja Vasta 5. maaliskuuta hallitus sitten ilmoitti, että varusteita saadaan. Terveysministeri totesi, että testit eivät ole tärkeitä ja tämän taustalla oli se, että testejä ei ollut riittävän paljon. Valheet ovat tappaneet. Sillä on, demo, äh, sillä on dramaattisia vaikutuksia ja tästä joudutaan vielä tilille. Meidän täytyy nyt kuunnella näitä moraaliläksyjä, vaikka te itse olette tästä surullinen esimerkki, miten on käynyt. Sitten kollega Wisniewska, minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Disinformaatio ei ole mikään uusi ilmiö. Se on ollut tunnettu jo hyvin pitkään, mutta uudet teknologiat ja menetelmät ovat antaneet sille vaarallisen ulottuvuuden. Eilen Hän Euroopan parlamentti hylkäsi koskemattomuuteen liittyvän pyynnön. Niin, minua kyllä totta puhuen hermostuttaa. Niin kyse oli Giefer Hofstadtin koskemattomuuden pidättämispyrkimyksestä. Yritetäänkö näin puuttua disinformaatioon? Eiliseen liittyen voidaan sanoa, että parlamentissa voidaan kyllä valehdella avoimesti ja lietsoa vihaa. Kyseinen henkilö loukkasi monia puolalaisia. Tämä osoittaa, että parlamentti itse on myös väärien tietojen ja disinformaation lähde. Pyydän vielä kerran anteeksi. Kiitoksia, aika loppui. Mutta tämä on tärkeä asia, mutta meillä on tietyt puheajat. Seuraavaksi Rouva Adinolfi, olkaa hyvä. Minut. Minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Maskit ovat tärkeitä vain sairaille ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Maskit suojelevat käyttäjää ja muita. Ei ole vaaraa ihmisten välisestä tartunnasta. Riski on maltillinen, riski on kolkea, vakava sairaus nyt täytyy seurata äh, niitä ihmisiä, joilla ei ole oireita. Voisi jatkaa tätä listaa. Ovatko kaikki nämä tiedot disinformaatio? Kaikki, disinformaatiota? Kaikki tiedot tulee kuitenkin terveysjärjestöstä. Me olemme kuulleet ihan kaikenlaisia argumentteja ja sitten aivan päinvastaisia argumentteja. Näitä tietoja levitetään totta kai internetissä, mutta kyllä näitä tulee myös virallisista lähteistä. Ei ole ollut minkäänlaista kriisin keskeistä hallinnointia ja omas, oma maantani on sitten haukuttu siitä, että se ei ole voinut rohkeasti taistella tätä virusta vastaan. Tilanne on ollut äärimmäisen vakava. Meidän täytyy varmistaa ilmaisun vapaus ja tiedonsaannin vapaus. Meillä on myös media, lukutaitokampanja, jolla pyritään edistämään sitä, että ihmiset ovat, osaavat lukea mediaa oikein. Next In the... Seuraavana on edustaja Benifai, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme näiden kuukausien aikana nähneet jatkuvaa disinformaation levittämistä tästä e-, COVID-epidemiasta – Olemme nähneet valeuutisia, niitä on kaiken karvaisia. Meidän on toimittava niin, että vastustamme sitä, että eurooppalaiset asetetaan tässä äh, toisiaan vastaan. Meillä on nyt mahdollisuus Euroopan parlamentin toimien pohjalta käynnistää aivan erityinen valiokunta, joka taistelee disinformaatiota ja valeuutisia vastaan. Me haluamme taistella niitä vastaan, jotka haluavat jakaa eurooppalaisia. Me tiedämme, että tässä on kaukaisia intressejä mukana. Näiden kuukausien ja vuosien aikana on tehty myös oikeudellisia tutkimuksia ja mediatutkimuksia, mistä rahat tulevat. Kyse on siitä, että on maksua vastaan levitetty propagandaa. Me tarvitsemme sitä, että ilmaisuvapausta puolustetaan, mutta on puolustettava myös sitä, että meidän on tiedettävä, mistä lähteistä nämä tiedot tulevat, ja meidän on puolustettava demokratiaa kaikissa toimielimissämme. Kiitos. So, now I have to... No, nyt minun täytyy pyytää anteeksi. Hyppäsin yhden nimen yhden nimen yli, kollega Adamovic, totta kai teillä on oikeus puhua. Pahoittelen. Viceprzewodnicząca, dziękuję za głos. Dziękuję także. Rouva puhemies, arvoisat kollegat, kiitokset myöskin komission jäsenelle Jurovalle näistä päivitetyistä tiedoista sen suhteen, mitä komissio tekee. Disinformaatio on yksi demokratiaa vahvinten vesittävä järjestelmä. Hyvä tieto, aito tieto voi pelastaa ihmisiä toisin kuin väärät tiedot. Tiedon avulla voidaan pysyä vallassa myöskin EU:ssa ja me olemme avuttomia, kun demokratia murenee. Dem- internetin valta osoittaa, mikä on disinformaation valta ja se leviää kuin virus, mutta paljon nopeammin. Kun kyse on vaaleista, niin vaalit eivät ole demokraattisia, jos tulos perustuu väärin tietoihin. Meidän täytyy olla vastustuskykyisempiä. Meidän on valistettava ihmisiä sen suhteen, miten kriittisesti luetaan viestejä. Meidän täytyy tukea myöskin monimuotoisuutta, journalisteja ja myöskin vapaata tiedonsaantioikeutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Durant. Kiitos puhemies. Komission jäsen, arvoisa varapuheenjohtaja, me kaikki tiedämme, että helppo valhe rauhoittaa enemmän kuin karu totuus. Tämä kampanjointi on johtanut siihen, että disinformaatio leviää entistä nopeammin. Meidän täytyy taistella näitä toimintoja vastaan. Te sanoitte jo tämän komission sen Jourova, te tulette totalitaristisesta maailmasta, siellä sensuuri eh, hallinnoi ihmisten elämää. Me emme saa joutua tällaiseen maailmaan. Se on ensimmäinen toteamus. Haluaisin kiinnittää komission huomioon myös toiseen seikkaan. Meidän on oltava valppaita myös sen suhteen, että emme voi olla naiveja. Me tiedämme, että eh, meihin kohdistetaan ulkopuolisia iskuja. Se uhkaa demokratiaamme ja liberaalia demokratiaa, jota kehitetään. Meidän on siis oltava varovaisia valppaita, jotta emme toisaalta eh, joudu sensuuriin, mutta samanaikaisesti ei pidä myöskään markkinoihin luottaa sokeasti. Me olemme nähneet, että Google aikoo kieltää tietyt uutiset, Twitter sallii ne, mutta selittelee sitten, ja Facebook jättää kaiken sitten aivan vapaaksi ilmaisuvapauden nimissä. Eli me emme voi luottaa myöskään markkinoiden sääntöihin, vaan meidän täytyy puuttua tähän, ja me olemme teidän tukenanne tässä työssä. Es folgt, Herr Kollege. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Maier, minuutti. Dankeschön, Dankeschön, Frau Präsidentin. Kiitoksia puhemies. Ihmiset ovat, ihmiset oikein Root aikoinaan määritteli ihmisen, mutta haluaisin todeta sen, että tässä disinformaatiossa on kysymys massiivisesta toiminnasta ja haluaisin, että komissio myös seuraa tätä. Tämä on merkittävä myös siitä, että, että tässä on kysymys yhdestä jäsenvaltion hallituksesta, on kysymys Itävallan liittohallituksesta ja liittokanslerista joka covid-kriisin alussa sanoi, että pikapuoliin jokainen tuntee jonka, jonkun, joka kuolee, on kuollut koronaan. Tämä on aika mielenkiintoinen yhdestä liittovaltion johtajan lausuma. Toinen kysymys on sitten terveysministeri, joka on pätevöitynyt terveysministerinä siinä, että hän on opettaja ja hän kuitenkin äh, ilmoitti, että pääsiäisenä ette, ette saa tavata perhettänne sisällä. Tämäkään ei ole totta. Tämä ää, ei ollut kuitenkaan siinä asetuksessa. Haluaisikin myös, että te puututte myös näihin jäsenvaltiossa tätä disinformaatiokampanjoihin. Seuraavaksi kollega Kemppa, minuutti. Szanowni Państwo, dezinformacja to jedna z... Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia niin disinformaatio on yksi vahvimmista aseista tällaisessa epäsymmetrisessä sodankäynnissä. Se ei lietsoo kaaosta ja pelkoa. Disinformaatio ruokkii avoimuuden puutetta. Ongelmana on se, että journalismi ei enää toimi kunnolla, joten jos disinformaatiota vastaan halutaan taistella, niin meidän pitää olla avoimia, varmistaa tiedot ja vahvistaa yhteistyötä. Puolitotuuksia ja valheita on liikkeellä vaikka ja kuinka paljon, myöskin Puolaan ja Unkariin liittyen. Tähän ei koskaan kajottu, puututtu, tämä vain toistui toistumistaan. Eli tieto oli siellä ja tästä oli sitten negatiivisia vaikutuksia EUlle ja sen imagolle. Joten faktot on saatava kuntoon. Se on kaiken A ja O silloin, kun disinformaatiota vastaan halutaan taistella. Ja tämä saa, ei saa johtaa kuitenkaan internetin toimimaan. Kiitoksia kollega Sassa Hielos. una de las consecuencias de la revolución digital... Kiitos puhemies. Yksi digitaalisen vallankumouksen seuraamuksista on se, että median rooli laadun varmistuksen näkökulmasta on huomattavasti vähentynyt. Tiedot ikään kuin toimivat jonkinlaisissa tyhjiössä. Meidän on näin ollen perehdyttävä eri alustojen vastuuseen ja on käytettävä sellaisia välineitä, jotka tarjoavat meille äh, mahdollisuuden taistella valeuutisia vastaan. Faktan tarkastus on tietysti avoimuuden kannalta hyvin tärkeää. On myös perehdyttävä käyttäjien rooliin. Mehän olemme kaikki käyttäjiä. Meidän on varmistettava myös oma toimintamme niin, että hallitukset voivat toimia uskottavasti ja avoimesti. Korkea edustaja on maininnut tiettyjä varsin pitkälle meneviä vaarallisia Äh, lausuntoja, joita olemme kuulleet esimerkiksi puhdistusaineen äh, juomisesta. Ja kuolinluvut ovat tässä myös näkyneet. Äh, Kiitoksia kollega Basso seuraavana. Grazie. Kiitos. Se suunta, jota meille ehdotetaan, ei meitä vakuuta. Jos haluamme suojella ilmaisuvapautta, totta kai täytyy näin tehdä, mutta sitten samanaikaisesti täytyisi taistella disinformaation ammattillisia levittäjiä vastaan ja valeuutisia vastaan. Usein ammattilaiset ovat vain ikään kuin propagandatoimijoita. Me olemme tukeneet hallituksen kantaa, kun haluamme eh, taistella covid-katastrofia vastaan. Jotkut vaativat kuitenkin tiukempia toimia – haluamme turvata te- turvallisuuden, terveyden. Eh, tämän varjolla halutaan sitten asettaa ikään kuin suukapulla niille, jotka haluavat puhua vapaasti. Meidän on taisteltava eh, valeuutisia totuuden pohjalta eikä sensuurin kautta. Kiitos. Vielen dank. Kiitoksia. Sitten kollega Zofko, olkaa hyvä. Madam President, For over four months. Puhemies, lähes neljä kuukautta olemme taistelleet melkoista pandemiaa vastaan, joka on muuttunut elämäämme dramaattisesti. Virus eh, on vaikuttanut tuhaisesti ja se on kuitenkin COVID-pandemia ei ole ainoa taistelun kohde. Me täytyy taistella disinformaatiota vastaan, jolla yritetään saada meidät tehottomiksi. Disinformaatiokampanjat ovat erityisen vahvoja Länsi-Balkanilla, jossa pyritään heikentämään vakuut, alueen vakautta ja kaentamaan suuren yleisön mielipiteen kauas Euroopan unionissa. Euroopan unioni kuitenkin tukee 3,3 miljardilla eurolla Länsi-Balkanin aluetta tämän kriisin aikana. Ja olen todettu, että enemmistö kansalaiset kuitenkin uskoo muiden auttavan enemmän. Disinformaatiota täytyy vastustaa avoimuudella. Siksi pidän hyvänä tämän Task Forcein toimintaan ja nopean toiminnan järjestelmään, jossa pyritään selvittämään disinformaation lähteet. Mutta Euroopan kansalaisten pitää myös muistaa tämä. No niin, sitten on vuorossa keskustelun loppusuora komission neuvoston kanssa. Nyt ensiksi varapuheenjohtaja Jurova aloittaa, olkaa hyvä. Madam President, honorable rouva puhemies, arvoisat edustajat. Oikein paljon kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä keskustelusta. Olen vakuuttunut, että tästä emme keskustele nyt viimeistä kertaa ja syystäkin, sillä me näemme, minkälainen valta internetillä on. Internet voi olla va- mahtava eli väline humanitaarisen avun tarjoamiseksi, mutta se voi tarjota myöskin alustan humanitaariselle katastrofille ja äh, väkivallan pohjan se voi tarjota, joten tästä täytyy kyllä keskustella vakavamielisesti. Kaikki on vasta lähtenyt liikkeelle ja kuten jo totesin, niin nyt meillä on tämä Euroopan demokratian toimintaohjelma. Siihen liittyen keskustelemme muun muassa vaalien suojelemiselta, miten voimme estää julkisen keskustelun yksityistämisen. Minä olen havainnut, miten tämä toteutuu käytännössä. Me olemme nähneet, miten poliittisella kentällä vain valehdellaan voiton kiilto silmissä, joten meidän täytyy puuttua näihin hankaliin arkaluonteisiin kysymyksiin. Mielenkiinnolla odotan jatkokeskusteluja olen valmis tekemään valiokuntana kanssa yhteistyötä ja olen vakuuttunut, että vuoden loppuun mennessä tilanne tulee muuttumaan. Me toimimme kotiläksyjen mukaisesti ja saamme toimivan yhteisen ratkaisun aikaiseksi, joista puhuin jo ensimmäisessä puheenvuorossani. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja. Sitten äh, korkea edustaja Borrell, olkaa hyvä. Muchas gracias por este debate que ciertamente no... Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Äh, tämä aihe ei ole tietenkään loppuun käsitelty, Hyvin tärkeitä puheenvuoroja on kuultu, hyvin kiinnostajia, Monet olivat aika, eri, aika erikoisia, omaperäisiä, kuten esimerkiksi se, että väärän tiedon lähteet voitaisiin palauttaa Eevaan. En nyt tiedäkään, että Aatami oli väärän informaation uhri jo, jo, jonka oli Eevan alulle panema. Voi olla niin, että Eevakin oli väärän informaation uhri. Ja, mutta joka tapauksessa tässä tänä päivänä täytyy kuitenkin tunnustaa se, että kysymys on demokratiasta ja on kysymys toimivasta järjestelmästä. Kansalaiset valitsevat ja voidakseen valita, heidän täytyy olla tietoisia vaihtoehdoista, joita heidän edessään on. Heillä täytyy olla myös mahdollisuus arvioida Äh, hallituksen toimintaa. Tämä edellyttää moninaista informaatiota ja ennen kaikkea oikeaa tai todellista informaatiota. Silloin, jos kansalaiset saavat väärää tietoa, he eivät pysty oikein äänestämään. Se on niin kuin lentokone, jossa on heikko navigaatiojärjestelmä, jolloin se voi jopa äh, tuhoutua tai pudota. Siksi onkin tärkeää, että me toimimme sen puolesta, että informaatio on osa yleistä hyvää ja kansalaisten, joka on kansalaisten käytössä, ja tämän informaation täytyy antaa myös mahdollisuus siihen, että, että, että kerrotaanko siinä totuuksia vai ei. Mitä sitten itävaltalainen kirjailija aikanaan onkin lausunut? Ei, kaikessa ei ole vain oikeata ja väärää, jossakin jotakin on väärää, jotain on oikeita. Tämä on vähän niin kuin desimaalijärjestelmä, mutta aina ei vaan asiat pidä sataprosenttisesti paikkaansa. Sitten jotkin asiat ovat vain sataprosenttisesti väärin. Silloin kun väitetään ihan jotain muuta kuin mikä todellisuus on informaatioissa on myös miel- mielipiteitä, puolesta ja vastaan lausumia ja ideologisia taipumuksia ja mielipiteitä. No eihän muuta olisikaan poliittista keskustelua, mutta tosiasioiden oma arviointi on kuitenkin yksi juttu ja sitten muut uutiset on jotain toista. Jos joku sanoo, että meidän että kollega on kuitenkin kokenut äh, tällaisia tilanteita kotona. Ja Espanjassa me olemme myös kokeneet, mitä informaatiolle voidaan tehdä. Me emme halua ministeriötä, joka, joka kontrolloi, mitä saa tehdä. Me haluamme vain, että kansalaisilla pystyvät äh, erottamaan äh, valheet totuudesta. Jos kansalaiset eivät tähän pysty, silloin meidän demokratiamme on hiipumassa ja me tarvitsemme kuitenkin tähän toimintaan tukea demokraattisilta voimilta kaikista maista, jotta demokratia pärjää. Kiitoksia. Kiitoksia, eurovarapuheenjohtaja. Ja sitten lopuksi valtiosihteeri Nats, olkaa hyvä. Members. Kiitos arvoisat jäsenet. Tämä aihe on puheenjohtajavaltion prioriteetti. Meidän velvollisuutemme on suojata kansalaisia disinformaatiolta ja suojata heidän perusoikeuksiaan ja myös median oikeuksia ja sananvapautta. Tämä kaikki on oleellista yhteiskunnan resilienssin kannalta, erityisesti pandemian yhteydessä. Me teemme horisontaalisesti, eh, rajat ylittävästi yhteistyötä, otamme oppia toinen toisistamme ja käytämme myös parhaita käytänteitä. Teemme mielellämme yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa, jotta voimme taistella infodemiaa vastaan ja suojella kansalaisia haitalliselta disinformaatiolta. Tulevat aloitteet, kuten tämä demokratia-aloite ja digitaalisten palveluiden säädös, tehostavat meidän toimiamme. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu tästä kohdasta on saatu päätöksiin ja nyt on vuorossa seuraavaksi yhteiskeskustelu, jossa on kysymys seuraavien mietintöjen lyhyistä esittelyistä. Ensinnäkin edustaja Peustrovic. Euroopan parlamentin suosittu neuvostelukomissiolle, komission varapuheenjohtajalle, itäisestä kumppanuudesta ja sitten edustaja Pikula mietintö, jossa on, joka on suositus Länsi-Balkanin politiikasta vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen totean, että mitään spontaaneja vuoropuheenvuoroja eikä sinisiä kortteja voida käyttää. keskustelu on näin ollen lyhyt. Ensinnäkin edustaja Austrovicius, olkaa hyvä. Madam Chair. Rouva puhemies, Arvoisa korkea edustaja, hyvä komissaari, haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita osallistumisestaan tähän hankkeeseen. Kyse on assosiaation vahvistamisesta unionin ja kuuden maan välillä. Euroopan unionin tuki ja toiminta lähialueella vaikuttaa unionin rooliin globaalina toimijana. Johtajuus vaatii päättäväisyyttä ja päättäväisyyttä on osoitettava sillä, että poliittinen poliittinen viesti välitetään eteenpäin kumppaneille. Ja viesti on se, että meidän arvomme tunnustetaan ja että yhteistyöllä voidaan saada tuloksia, uudistuksia aikaiseksi ja edistystä aikaiseksi. Kyse on kuitenkin vain ajankohdasta ja toteutumishetkestä. Itäisen kumppanuuden mottona pitää olla se, että enemmän enemmästä, ja sen pitää johtaa integraation eri tasoihin ottaen huomioon eurooppalaiset arvot ja demokraattiset periaatteet. On valitettavaa, että kollega Borrell poistuu salista. Minulla on myöskin teille kyllä ihan henkilökohtainen viesti. Poliittisella saralla komppanimme kaipaavat ohjeistusta ja tukea demokratiaa vahvistettaessa, oikeusvaltioperiaatetta vahvistettaessa taistelussa korruptiota vastaan. Talousaralla meidän täytyy avata ovemme sisämarkkinoille, jotta saamme aikaiseksi yhteisen talousalueen. Meidän täytyy muistuttaa itseämme myöskin siitä, että eurooppalainen turvallisuus on jakamaton asia sitä ei voida katsoa vain ainoastaan idästä tai lännestä käsin, vaan on kyse vain ainoastaan yhdestä turvallisuuden alueesta ja nyt on aika toimia. Arvoisa puhemies, itäinen kumppanuusaloite on oikeutetusti menestystarina ja pysyy sellaisena, kunhan teemme vain yhteistyötä yhteisen vision ja yhteisen toiminnan pohjalta, kumppanuutta ja dialogia vaalien. Kuten tiedätte uutisista, Palko-Venäjän vankilaoloista puolueen johtaja on ryhtynyt vahvoihin vastatoimenpiteisiin vankilassa ja tehnyt itselleen hallaa ja muistuttaisin teitä tästä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja esittelijä Pikula, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Komission jäsen. Tänään minulla on ilo puhua tulevasta laajentumisesta ja sen merkityksestä Euroopan unionin tulevaisuudessa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä tästä yhteistyöstä. Tämän mietinnön pääviestinä on tarjota vahvaa tukea Euroopan parlamentista tälle laajentumisprosessille. Sehän on yksi tärkeimmistä strategisista politiikan aloista. Laajentuminen on tärkein ulkopoliittinen väline, jolla voimme varmistaa EUn perusarvojen levittämisen. Kyse on oikeusvaltion periaatteista, vauraudesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tässä mietinnössä korostetaan seikkaa, joka usein unohtuu. Ansioihin perustuva jäsenyys Länsi-Balkanin maissa, sehän on meidän omien etujemme mukaista. Se on myös kyseisten maitten etujen mukaista. Ensimmäistä kertaa Kroatian liittymisen jälkeen vuonna 2013 laajentumispolitiikka on taas toimielinten esityslistalla. On hyvä, että meillä on tehokkaampi metodologia käytössä, jotta neuvottelut voidaan Pohjois-Makedian ja Alpeinojen kanssa aloittaa. Nyt tarvitaan näiden päätösten ja ehdotusten täytäntöönpanoa, konkreettisia toimia, jotta neuvottelut käynnistyvät. Haluaisimme nopeaa lukujen käsittelyä tehokkaampaa seurantaa ja etenemisen valvontaa. On selvää, että kunnianhimoinen politiikka vaatii myös riittävän budjetin. Sen takia neuvoston tulisi antaa riittävästi budjettivaroja laajentumisen tueksi. Parlamentilla on yhteistyörooli. Me olemme sitoutuneita tehostamaan poliittista ja toimielin tukea Länsi-Balkanin maille – EUn jäsenyysnäkymien valossa. Tämä on välttämätön ehto myös EUn uskottavuudelle, jotta saamme vaikutusvaltaa tällä alueella. Voimme olla globaalisti vaikutusvaltaisia vain, jos olemme vaikutusvaltaisia lähiympäristössämme. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta herra Parhelji, olkaa hyvä. Olkaa hyvä, komissaari. Madam President, Rouva puhemies, arvoisat edustajat. Komissio haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä naapureiden kanssa. Nämä eivät ole pelkkiä sanoja, vaan me olemme ryhtyneet myöskin tuumasta toimeen. Mitä tulee Länsi-Balkaniin, se on Euroopalle tärkeä alue ja sen ympärillä on jäsenvaltioita. Mandaatimme ensimmäisen kuuden kuukauden aikana helmikuussa otimme käyttöön uuden Metodologian tarkoituksena oli tehostaa liittymisneuvotteluja dynaamisempia, tehdä niistä uskottavampia ja antaa niille myöskin vahvempi poliittinen ohjeistus. Ja kaikki pandemiasta huolimatta. Maaliskuussa neuvottelut päätettiin aloittaa Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa ja olen iloinen voidessani sanoa, että molemmat päätökset vahvistettiin huippukokouksessa. Alueen tukemiseksi, kun pandemia iski, niin huhtikuussa komissio esitti valtavan 3,3 miljardin tukipaketin, joka annetaan investointipankin avulla käyttöön. Lisäksi meillä on erinäisiä alutteita, joita tarjotaan yleensä vain jäsenvaltioille. Ja toukokuussa järjestettiin Zagrebin huippukokous ja siellä johtajat osoittivat ensinnäkin solidaarisuuttaan alueelle, mutta vahvistivat myöskin, että näillä alueilla on tärkeä eurooppalainen ulottuvuus ja että ne saavat tukea EUlta. Komissiolta pyydettiin kat- kattavaa investointi- ja kehityssuunnitelmaa, jotta uudistukset saadaan nopealle tielle ja että alue pääsee lähemmäs EUn tasoa. Vielä tällä viikolla komissio tulee esittämään omat neuvottelumandaatit neuvostolle kertoen myöskin siitä, miten muun muassa Albanin suhteen on päästy eteenpäin. Me toivomme, että tämä hyväksytään nopeasti ja yhteinen konferenssi voidaan järjestää. Laajentuminen perustuu menestykseen. Länsi-Balkanin maa, maiden on jatkettava uudistusten tiellä. Oikeusvaltion periaatteen alalla, korruptiovastaisessa taistelussa, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien osalta pitää päästä eteenpäin. Uudistuksia on saatava aikaiseksi ja se tarkoittaa sitä, että nyt neuvottelussakin on päästävä nopeammin eteenpäin, niin kuin tehostetussa metodologiassakin sanotaan. Komissio tulee seuraamaan, miten edistyminen toteutuu. Syksyllä on uusi raportti tarjolla. Silloin myöskin kerrotaan tästä investointisuunnitelmasta, jotta alue voi päästä elpymisen tielle ja että alue pääsee lähemmäs EUta. Tässä huomioidaan monet asiat, jotka parlamentillekin ovat tärkeitä, varsinkin ö, yhteenliittyminen, digitaalinen siirtymä ja muut asiat. Sitä kautta saadaan työpaikkoja ja kasvua alueelle. Sitä tarvitaan näin elpymisen aikoina. Ja sitten itäiseen kumppanuuteen liittyen. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että olette tukeneet meitä itäisen kumppanuuden ohjelman osalta, kuten maaliskuussa ehdotimme. Me olemme sitoutuneita tähän kumppanuuteen ja sen tulevaisuuteen ja se näkyi myöskin viime viikolla ulkoministereiden yhteiskokouksessa ja olen vakuuttunut, että myöskin iltapäivällä tämä lähestymistapa vahvistetaan. Tarkoituksenamme on yhdessä kumppanimaiden kanssa saada aikaiseksi kunnianhimoinen, joustava ja osallistava kumppanuus, joka tarjoaa konkreettisia tuloksia kaikille kansalaisille. Ja siksipä olenkin iloinen, että EU tarjoaa lähes 2,5 miljardia euroa itäiseen kumppanuuteen näinä pandemian aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että makrotaloudellista tukea tarjotaan lainoina hyvin ehdoin, jotta rahoitustarpeet saadaan nopeasti katettua ja että makrotaloudellinen vakaus saadaan vahvemmalle pohjalle. Tämän paketin avulla voidaan myöskin säästää työpaikkoja ja tarjotaan elpymismahdollisuuksia likviditeettiä tarjoamalla koko talousalalle – ja varsinkin PK-yrityksille tarjotaan rahoituksellista tukea. Kriisi on osoittanut uudemman kerran, miten tärkeässä asemassa vastustuskyky on kun puhutaan yhteistyöstä ja varsinkin kun puhutaan siitä, miten itäinen kumppanuus voi kehittyä. Meillä on kunnianhimoinen visio yhteistyötä silmällä pitäen. Siihen liittyen on viisi poliittista tavoitetta. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaiseksi vastustuskykyinen talous, Toisaalta meidän on kehitettävä hyvin toimivat oikeusvaltioperiaatteessa nojautuvat järjestelmät, vihreä siirtyminen, ilmasto ja ympäristö kannalta vastustuskykyinen talous, sitten digitaalinen siirtymä neljäntenä ja viidenneksi meidän täytyy saada aikaiseksi vastustuskykyiset ja osallistavat yhteiskunnat. Jatkossa tulemme keskustelemaan näistä poliittisista toimista ja niiden käytännön toteutuksesta ja yhdessä jäsenvaltioiden, kumppanuusvaltioiden ja muiden kanssa katsomme, mitä vuoden 2020 jälkeen voidaan saada aikaiseksi. Nämä suunnitelmat hyväksytään heti ensi vuoden alkupuolella. Laskemme Euroopan parlamentin varaan, jotta kumppanuus on jatkossa vahvalla pohjalla. Ja lopuksi vielä esittelijälle toteaisin seuraavaa. Katson tätä asiaa. Tämä oli minulle uutinen, en ollut tietoinen tästä tapahtumasta ja on tietenkin selvää, että reagoimme tähän asian kuuluvalla tavalla. Oikein paljon kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia, herra komissaari. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestys äh, Artsovitin äh, mietinnöstä on huomenna. Äh, kuullaan mietintö tarkistukset äänestetään tänään ja loppuäänestys on huomenna. Ja nyt ensimmäisen äänestyskierroksen jälkeen 11.45 kahden minuutin päästä päättyy ja 14.15 jatketaan tulosten ilmoittamisella. Tapaamme jälleen. Kuulemiin.